Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, let me welcome to our committee meeting. No niin, hyvää iltapäivää, tervetuloa. Ja toivottaisin Bulgarian puheenjohtajakauden kaksi ministeriä tervetulleeksi. Petkova ja Moskovski. Tervetuloa. Me tässä nyt vietämme Bulgarian ensimmäistä puheenjohtajakautta. Katselen tässä teidän solmiotanne, herra ministeri. Meidän Bulgarian jäsenille ja minulla, meillä on kaikilla Bulgarian puheenjohtajakauden solmio. Tämä on hyvin symbolinen ja meidän ei tulisi vältellä tällaisia symboleita. Ne ovat tällaisia tärkeitä pieniä merkkejä meidän yhteisöstämme ja kaiken kaikkiaan se on jopa kivakin. No niin, siirtykäämme nyt sitten meidän kuulemiseemme. Ehdotus on hyvin yksinkertainen. Aluksi pyytäisin teitä molempia ministereitä, ministeri Petkova, joka on liikenneinformaatioteknologia. informaatioteknologia, energiaministerissä ja ydinkysymyksissä, joka on myös tärkeää. Ja sitten Moskoski, joka on liikenne, informaatioteknologia ja viestintäministeri, eli telekom ja digitaalinen agenda. Pyytäisin, että puhuisitte noin seitsemän minuuttia tähän alkuun, koska sen jälkeen me sitten haluaisimme käydä keskustelua jäsenten ja teidän kesken. Ja sitten haluaisimme vielä kuulla teidän vastauksenne ja huomionne. Noin 6.30. Tapaamme seuraavat ministerit ja talousministerin. ja koulutus- ja tiedeministerin. Eiköhän siinä kaikki näin aluksi. Me tiedämme, että kaikki nämä, mitä te, mistä te olette vastuussa, on meille hyvin mielenkiintoista. Öö, hyvä rouva Temenuska Petkova, olemme, odotamme mielenkiinnolla teidän puhettanne ja, ja Bulgarian painopisteitä seuraavaksi puoliksi vuodeksi. Olkaa hyvä.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 Thank you for your presentation. Kiitokset, rouva ministeri, kiitokset teidän esityksestänne. Ja nyt pyytäisin sitten Ivailo Muskovicia tarttumaan mikrofoniin. Thank you very much. Уважаеми господин председател, уважаеми puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On suuri kunnia esitellä Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteettit. Me pyrimme saman aikaan yksimielisyyttä, kilpailukykyä ja kohesiota kaikilla sektoreilla. Pyrimme vahvistamaan Länsi-Balkanin integraatiota niin, että se voi ottaa omakseen EUn tärkeimmät arvot. Meillä on neljä prioriteettia, joiden parissa teemme työtä seuraavien viiden kuukauden ajan. Ensinnäkin Euroopan tulevaisuus ja nuorison tulevaisuus, turvallisuus ja vakaus, digitaalinen talous ja digitaaliset taidot, samoin kuin eurooppalaiset näkymät ja yhteydet äh, Länsi-Balkanilla. Yksi tavoitteemme on vuoden loppuun mennessä saattaa valmiiksi digitaaliset sisämarkkinat. Jatkamme aktiivista työskentelyä digitaalisen talouden ja digitaalisten taitojen parissa. Tämä on avainkysymys, jotta voidaan saada vietyä loppuun tavoitteet, jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin. Yhdessä kahden muun äh, neuvostopuheenjohtajan trion kuuluvien maiden kanssa pyrimme yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme saada maksimi tulokset aikaan, haluamme nopeuttaa digitaalista teknologiaa. Tätä kautta voimme parantaa yhteyksiä. Ja Bulgaria on olettan, ottanut tämän puheenjohtajuuden ajankohtana, jolloin meillä on hyvin tiukka digitaalinen agenda sekä ajatellen käynyt kesken olevia asioita että odotettavissa olevia uusia komission aloitteita, jotka nousevat esiin kevään aikana. Päätavoitteemme tänä keväänä on jatkaa ja täydentää vielä päätökseen menestyksekkäästi neuvottelut sähköisen äh, viestinnän puitesäädösten päätöksiä koskevasta neuvotteluista. Ja äh, tämä tulee tapahtumaan Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Ja otamme yhden askeleen lisää eteenpäin kohti digitaalista yhteiskuntaa. Tämä on meidän kannaltamme hyvin tärkeää. Se on tärkeää Euroopan yhteiskunnalle, koska se tulee määrittelemään sitä, miten meidän äh, taloutemme tulee kehittymään ja tämä myöskin johtamaan siihen, miten päästään eteenpäin 5G-verkkojen edistämisessä. Kyberturvallisuus on yksi tärkeä osa nykyaikaista digitaalista taloutta ja yhteiskuntaa, ja se on meidän poliittisella agendallamme erittäin merkittävä asia. Pyrimme saman aikaan yhteisen lähestymistavan kyberturvallisuusasetusluonnoksesta, joka mahdollistaa sen, että verkkoturvallisuusvirasto ENISA saa vakaan pysyvän toimeksiannon ja tätä kautta luodaan vakaa kyberympäristö luomalla eurooppalaiset puitteet kybersertifiointia varten. Tämä tulee varmistamaan uskottavuuden ja luotettavuuden internetissä ja sen kautta myöskin vähennetään olemassa olevaa markkinoiden pirstaleisuutta. Bulgaria on valmis harjoittamaan yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa sellaisten tietojen vapaan liikkuvuuden alueella, jotka eivät ole henkilökohtaisia tietoja. Tämä on tärkeä osa tietopohjaista taloutta. Tällaisen tiedon liikkumuus on ennakkoedellytys eh, digitaalisen talouden toiminnalle. Tätä kautta luodaan uusia työpaikkoja, jotka vaativat myöskin sellaista pätevyyttä, joka tähtää tulevaisuuteen, jotta voidaan hyödyntää digitaalisen talouden kaikki potentiaali. Tietojen täytyy voida liikkua vapaasti Euroopan unionin sisällä, siksi olen valmiita aloittamaan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa heti kun EU-parlamentti on äänestänyt omista tarkistuksistaan, me tiedämme, että kansalaiset tarvitsevat luottamuksellisuutta, mitä tulee sähköisiin viestintään. He tarvitsevat yksityisyyden suojaa. Mm, siksi olemme pyrkineet löytämään tasapainoa asianmukaisen suojelun ja innovaatioiden edistämisen välillä. Bulgarian puheenjohtajakaudella odotamme kolmatta pakettia, joka käsittää tietokysymyksiä, että se tulisi keskustelun kohteeksi. Tarvetta tälle on olemassa on aloite, jonka komissio, todetaan komissiolta, joka koskee direktiivin uudistamista, joka koskee julkisen sektorin tietojen uudelleen käyttöä. Aiemmin ministeritason keskustelun lisäarvosta, joka liittyy tällaisen julkisen tiedon uudelleen käyttöön eh, kesäkuun neuvoston kokouksen yhteydessä. Tässä paketissa on mukana myös aloitteita, jotka eivät ole luonteellaan lainsäädännöllisiä, jotka koskevat tekoälyä ja robotiikkaa. Ja me pyrimme valmistelemaan johtopäätöksen neuvostoa varten. Käynnistämme myös EUn, EU-aluetta koskevan asetuksen osalta. Tulemme myöskin vahvistamaan, vahvistamaan keskustelua, joka liittyy haasteisiin ja mahdollisuuksia, joita joita internet pitää sisällään autonomista tutkimusta ja myöskin sitä, että on tarvetta vahvistaa Euroopan maailmanlaajuista johtajuutta näillä alueilla. Tämän vuoden alkupuolella odotamme myöskin lainsäädäntöaloitetta, joka liittyy siihen, että luodaan turvallinen ja innovaatioita edistävä ekosysteemi online-alustojen ympärille Euroopan unionissa. Tavoitteena on aikaan lainsäädäntösääntelyä, joka koskee yhteyksiä alustojen välillä ja yritysten välillä ja myöskin toimiin, jotka liittyvät online-toimiin. Nämä ovat horisontaalisesti tärkeitä kysymyksiä. Ne vaikuttavat moniin maihin ja me aiommekin käydä intensiivisiä keskusteluja valmistelevissa elimissä neuvostossa. Keskustelut vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä käynnistyvät Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Ja odotammekin, että tulee alaotsake koskee digitaalista kehitystä. Tarvitaan lisää rahoitusta, jotta voidaan rahoittaa digitaalista infrastruktuuria, digitaalisia taitoja, palvelujen siirtymistä digitaalisiksi ja kyberturvallisuutta tulemme edistämään EUn digitaalista politiikkaa Länsi-Balkanilla ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että kaikilla on mahdollisuus päästä käyttämään laajakaistaa ja pyrimme myöskin lisäämään yhteyksiä yli rajojen ja pyrimme myöskin edistämään sitä, että näinkin maiden osalta verkkoverolumaksuja maksuja asteittain alennettaisiin. olimme jo ryhtyneet eräisiin kahdenkeskisiin aloitteisiin näissä kysymyksissä. Niin kuin tiedätte, meidän iskulauseemme tälle puheenjohtajakaudelle on se, että yhtenäisenä olemme voimakkaita ja voimakkaassa läheisessä yhteistyössä teidän kaikkien kanssa voimme tehdä paljon sen hyväksi, että saamme aikaan digitaaliset sisämarkkinat Euroopassa. Tätä tavoitetta kohti me työskentelemme ja luotamme teidän tukeenne. Kiitos. Uh, thank you very much, minister, for your... Kiitokset, ministeri, teidän esityksestänne. Nyt sitten hyvät... Kiitokset kummallekin ministerille. Minä tulen puhumaan digitaalisesta kysymyksistä ja sähköisestä viestinnästä. Kiinnostusta edustajat, kun ovat tulleet tänne, heillä on laajaa tuntemusta heillä on laaja tekninen koulutus, joten uskon, että meillä on erinomainen kumppani Bulgariassa puheenjohtajavaltiona meille parlamentissa. Ajattelen sähköisen pyrkiä saamaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa lähestymistä siinä, miten asioita kohdellaan esimerkiksi, miten pitkään voidaan käyttää lisenssiä, jolla on suuri vaikutus investointeihin, jotka liittyvät, ja myöskin katsotaan näitä kustannuksia, joita investoinneista syntyy, ja meillä on tulossa kolmikantaneuvottelut eh, ensimmäisenä päivänä eh, helmikuuta, ja silloin meidän täytyy puuttua näihin kysymyksiin, jotka liittyvät sekä tajuksiin ja sitten luonnollisesti on olemassa tiettyä vastustusta neuvostossa ja siksi on hyvin tärkeää pyrkiä saman neuvostoa ja jäsenvaltioita toteamaan, että tämä on ratkaisevan tärkeää. Tavoitteena on se, että täytyy ottaa yksi askel eteenpäin näissä kolmessa neuvotteluissa ja sitten voidaan päästä eteenpäin siinä, että saadaan huhtikuuta, joka tulee seuraamaan myöskin tämän asenteen mukaisesti tietäen esityslistan ja aikataulun. Puoli vuotta ei kuitenkaan ole kovinkaan kauaa, joten on ehdottoman välttämätöntä käynnistää työt vauhdilla. SND-ryhmän edustajana Kolmbachev. Puheenjohtaja, ministerit. Tervetuloa tänne SND-ryhmän puolesta. Tämä on siis teollisuusvaliokunta. Olen vakuuttunut, että seuraatte tarkkaan äänestyksiä parlamentissa, ei vain sen takia, että Bulgaria on tällä hetkellä EUn puheenjohtajamaa, mutta tiedätte, Tiedätte varmasti, että Strasbourgissa viime viikolla hyväksyttiin kolme hyvin tärkeää asiaa. Parlamentin tavoitteet eh, hyväksyttiin lähes yksimielisesti 35 prosenttia uudistuvia energialähteitä, 35 prosenttia Mutta tämä 35 prosenttia on siis ristiriidassa sen kanssa, mitä neuvosto haluaa. 30 ja 27 prosenttia uudistuville lähteille. Olette varmastikin tietoinen, että tästä tulee hyvin hankala tehtävä yrittää saada näiden tavoitteiden välille tasapainon. SND-ryhmä oli itse esittänyt 40 prosentin tavoitetta. Toinen äh, tavoite, josta keskusteltiin, mutta ei saatu aikaan konsensusta, oli niin, kutsuttu, niin kutsutut sitovat tavoitteet jäsenvaltioille. Meillä on nyt kokemukset ensimmäisestä ohjelmasta. Siinä meillä oli sitovia tavoitteita ja tällä ohjelmalla oli varmasti tärkeä rooli heti kun jäsenvaltiolla on erityinen tavoite, niin silloin se sen täyttää. Mutta monet jäsenvaltiot eivät kuitenkaan täyttäneet aikaisempia tavoitteita ja nyt ne jo asettavat itselleen uusia tavoitteita. Tämä on hieman omituista. Energiaunionin hallinta ja sitä koskeva asetus. Te tiedätte, että meillä on kunnianhimoiset tavoitteet uudistuvien energioiden lähteille, mutta tämä on ongelma tai hankaluus ehkäpä sitten taas teollisuudelle. 10 prosentin tavoitetta yhdistettävyydessä, liitettävyydessä ei ole vielä saavutettu, mutta nyt esitetään jo 15 prosentin tavoitetta. Jos me olisimme emme pääse yhdessä asiassa päätökseen, niin ei se merkitse sitä, että meidän tulisi lopettaa yhteistyö muissa asioissa. On muitakin tärkeitä seuraamuksiin. Äh, North Stream ei suinkaan ole ainoa projekti äh, kaasuputkissa. Ja nyt sitten ministeri Moskovski, niin tämä parantaisi yhteistyötä länsi Sitten edustaja Petersen Kiitos puheenjohtaja. Saisinko Allen nimissä kiittää puheenjohtaja maan edustajia siitä, että he tulivat tänne ja keskustelevat kanssamme. Me olemme odottaneet kovasti mahdollisuutta saada puhua kanssanne ja oppia enemmän Bulgarian prioriteeteista. Kuten kollega täällä mainitsi. Meillä on erittäin suuret energia-agendat täällä käsiteltävänä ja osa hyväksyttiin viime viikolla Strasbourgissa. Koko tämä puhdas energiapaketti äh, on äh, johtanut aikamoisen stressiin myös siinä, että me saamme lävitse nämä tärkeät äh, kysymykset. Pyytäisin, että voisitte olla hieman spesifisempi kun te puhutte aikatauluista ja odotuksistanne ja sitä, koska me voimme odottaa puheenjohtajamaan avaavan neuvottelut parlamentin kanssa, ottaen huomioon taas ja hyväksyttiin viime viikolla. Me olemme nyt sellaisen paineen alaisena. Parlamenttivaalit ovat tulossa vuonna 19, joten ihan rehellisesti sanoen, meillä on tässä noin 12 kuukautta aikaa saada kaikki nämä asiat lävitse. Joten hyvä ministeri Petkova, voisitteko te olla hieman spesifisempi siinä, koska me voimme odottaa sitä, että neuvottelut käynnistetään näissä tärkeissä asioissa. Ja mitkä ovat puheenjohtajamaan tavoitteet? Tiedän, että tämä nyt on hieman riskaapelia lähteä spekuloimaan tällaista, mutta olette tulleet niin pitkälle jo, että mitä että teillä olisi tiettyjä painopisteitä ja sitä, mitä te haluatte saavuttaa ennen puheenjohtajakauden päättymistä. Joten hieman enemmän näiden tärkeiden asioiden aikataulusta. Nyt sitten muut puhujat. Sorinho. obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Eh, Puheenjohtajakautenne tapahtuu tapahtuu aikana, jolloin on käynnistymässä tärkeää, että keskustelu, joka tulee olemaan hyvin yksinkohtaista ja aika vaikeaa, siis on hyvin tärkeää, että tämä keskustelu asetetaan oikeisiin puitteisiin. Puhumme kohesiosta, ja kohesio merkitsee sitä, että vähennetään eriarvoisuutta. Mutta tässä uudessa vaiheessa meidän täytyy sisällyttää siihen myöskin lähentymisen käsite. Meidän täytyy saada sitä valtavirtaistaminen. Lähestyminen ei ole pelkästään sitä, että siirretään jotakin rikkaita köyhille, vaan se merkitsee sitä, että pyritään samanakaan synergiaa niin, että saadaan hyödynnettyä potentiaalia kasvuun. Mutta on maita, joissa on vähemmän potentiaalia, mutta on maita, jotka tuottavat enemmän vaurautta ja hyvinvointia ja, ja saavat aikaan paremmat markkinat ja voimme kaikki hyötyä tästä. Kaikki voivat siis hyötyä. Euroopan unioni kokonaisuudessaan hyötyy. Halusin erityisesti kysyä teiltä siitä, miten te aiotte käsitellä keskeisiä kysymyksiä. Puhtaan energian pakettia, sehän hyväksyttiin Euroopan parlamentissa viime viikolla. Älykäs liikkuvuus, siis joka on sitä, että digitaalinen talous kohtaa puhtaan energian. Sitten on vielä eräs toinen asiakokonaisuus, joka liittyy nuorisoprioriteettiin, joka on osa Bulgarian kautta, joka liittyy tähän digitaalisiin taitoihin, digitaaliseen, digitaaliseen tietotaitoon. Haluan tämän kaiken yhteen, mutta haluaisin tietää erityisesti sen, miten te aiotte saada aikaan tästä lähentymisestä tällaisen kes- keskeisen kulmakiven, joka mahdollistaa sen, että voidaan panna toimeen politiikkaa, joka vaikuttaa ihmisten elämään. Meillä on ensi vuoden toukokuussa vaalit ja meillä, meillä täytyy olla enemmän, mutta meillä täytyy olla nyt, mutta meillä täytyy silloin olla enemmän. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Петкова, уважаеми господин... Министър Петкова, Московски, haluaisin myös toivottaa, että energia kysymyksissä. Bulgaria puheenjohtajamaana on kehittänyt prioriteetteja lainsäädäntöä tuotannon ja jakelun tavallaan verifioiminen ja eriyttäminen on ollut yksi prioriteetti. Keskus tavallaan. Monet kollegoista kauteni, niin kauteni aikana. Ja kysymykseni kuuluukin, suurimmassa osassa näistä lainsäädäntöehdotuksista ei sanota yhtä asioista ja niin edelleen, jotta voisimme taata digitaalisen turvallisuuden, niin meidän täytyy kuitenkin aloittaa koko rakentaminen infrastruktuurista Kiitokset ja edustaja Martin. Bonjour. Mahdollista, että te aloitatte kertomalla näkemyksenne ja vastaatte kysymyksiin. Благодаря. На първо място Благодаря. На първо място... Tärkeä kaikille talouksille jäsenvaltioissa, samoin kuin kaikille EUn kanssa, jotta voisimme konvertoida kantojamme ja saada mahdollisimman hyvät tulokset kaiken kanssa, jotta voisimme konvertoida kantojamme ja saada mahdollisimman hyvät tulokset kaikille kansalaisille. Mitä tulee energiatehokkuustavoitteiden uudistuvista lähteistä, niin trilogit käynnistetään EPn kanssa kaikista näistä asioista. Ja näissä kolmikantaneuvotteluissa Bulgarian puheenjohtajamaana tulee tekemään kaikkensa, että päästään eteenpäin ja yhteensovittamaan näkökulmat kaikissa näissä asioissa. Haluaisin myös vastata kysymyksiin, joita Petersen, Kolmbash ja Toshanovski esittivät. On hyvin tärkeää, että tavoitteet ovat sellaisia, että ne voidaan saavuttaa ja että ne ovat äh, kohtuulliset, järkevät. Sen pitäisi olla yksi tavoite jo sinällään. Te kysyitte eh, kunkin jäsenvaltion erityispiirteistä. No, luonnollisesti jokainen jäsenvaltio on erityinen, ja me uskomme, että energiaunioni on kestävä vain, mikäli se ottaa huomioon kunkin jäsenvaltion energiamiksin. Sitten edustaja Rutschevin kysymys. Kaakkois-Euroopan äh, äh, sisäisestä konnektiivisuudesta, yhdistämisestä. Se liittyy koko tähän alueeseen ja koko tämän alueen kilpailukykyyn äh, sisäisestä konnektiivisuudesta, yhdistämisestä. Se liittyy koko tähän alueeseen ja koko tämän alueen kilpailukykyyn. Ja se kehitettiin yhteistyössä koordinoinnissa komission johdolla. Ja tarkoitus, Olsta kutsutaan Balkaniksi, ei ole mikään äh, sattuma. Ja tulemme tekemään kaiktuu Bulgarian maantieteellisestä asemasta. Se on tämän pääreitin keskellä. Mutta tämä ei ole mikään kansallinen projekti, vaan tämä on projekti kaikille eurooppalaisille. Sitten edustaja Pedersenin kysymykseen. Hän halusi, että olisin spesifimpi aikataulujen suhteen. No mitä tulee tähän ensimmäiseen pakettiin, joka on hyvin tärkeä sellainen, johon kuuluu tämä hallinta-asetus, direktiivi uudistuvista lähteistä ja energiatehokkuusdirektiivi. Tästä paketista olemme valmiit ryhtymään keskustelemaan parlamentin kanssa tämän kuun lopussa, eli silloin käynnistämään kolmikanta neuvottelut. Mitä tulee energiamarkkinoiden muotoutumiseen, niin uskomme, että parlamentilla pitäisi olla enemmän aikaa löytää keskenään konsensuksen. Ja me tulemme käyttämään tämän ajan, että löytäisimme yhteisen lähetys, lähestymistavan toiseen hyvin tärkeään asetukseen, nimittäin aseriin. Meidän päätavoitteemme on nyt ylläpitää näitä keskusteluita ja ylläpitää tätä horisontaalista lähestymistapaa. Jokainen asia on erityinen, mutta jokaisella on myös oma asemansa tässä yhteispaketissa. Tämä paketti on laaja, se on hyvin kattava. Kiitokset. Onko jotain kysymyksiä, jonka haluatte vastata vielä myöhemmin? Sekin on mahdollista. Kiitos. Haluaisin kiittää tämä Rova Pilar de Castillo, joka puhui viime kädessä tavoitteena on kehittää 5G, älykästä internettiä, autoja, jotka liikkuvat ilman kuljettajaa. Ja jos ajatellaan sitä tiekarttaa, jonka olemme suunnitelleet, meidän on harjoitettava yhteistyötä. Meidän on saatava toimintamme sellaisiksi, että ne tapahtuvat samanaikaisesti. Ja jotta näiden, nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, niin valitettavasti tällä hetkellä on huomattavasti jäljessä siinä, miten taajuuksia käytetään. Mutta sama ongelma on nähtävissä myöskin muissa jäsenvaltioissa, koska joissakin paikoin on olemassa sellaisia resursseja, joita ei käytetä 4G varten. Tämä merkitsee sitä, että täytyy nopeasti ryhtyä toimintatuuria, joka varmistaa tarvittavan nopeuden ja laadun. Tällä tavalla, että päästään yksimielisyyteen ja että saadaan loppusuoralle uuden aihe liittyy verkkovierailumaksuihin. Silloin kun on kysymys nimenomaan kolmansista maista. Tehdä tämä puheenjohtajavaltion äh, asemaa hyväksi käyttäen ja niin, että mukana ovat kaikki Euroopan unionin toimielimet. Ja siksi saman henkilö, joka on Makedoniassa Serbiassa, on noin neljä euroa, mikä on valtava summa maissa, jotka ovat matkailijoina tai työtarkoituksissa, että voivat silloin nauttia normaaleista hinnoista. Sitten herra Zorinjon kysymys. jolla voidaan parantaa digitaalisten aloitteiden toimeenpanoa niin, että saadaan harmonisoitua enemmän standardia digitaaliselle siirtymälle. On sen lisäksi joustavia kyberturvallisuuteen, mitä järjestelmiä voitaisiin käyttää. Minun näkemykseni on varma, että pystymme varmistamaan perustason, joka osaltaan voi edistää turvallisuuden standardeille ja sille, että saadaan jonkinlainen sertifioinnin muoto, mutta nämä ovat kaikki asioita, joista täytyy vielä kiittää lisäponnisteluihin. Kiitos, ministeri. Meillä on tässä 4-5 minuuttia aikaa, joten jos joku haluaa vielä esittää, herra Turmes halusi esittää kysymyksen. as far as I understand, Sikäli mikäli kuin ymmärrän, niin tämä kysymys esitettiin ministeri Petkovalle, joka on vastuussa energiamarkkinoista. Digitaalinen agenda on tietenkin hyvin tärkeä älyverkoissa, mutta yleisesti... Благодаря. Edustaja Hyvä edustaja Turmes, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tämä aihe on hyvin tärkeä lähteiden kohdalla. Meidän tavoitteemme on 16 prosenttia 2020 mennessä ja me saavutimme tämän tavoitteen jo 2000. Ja Bulgarian puheenjohtajakauden aikana tulemme käyttämään kokemustamme kaikissa keskusteluissa vastata, että tämä on lisäaskel eteenpäin. Okay. I understand there is no other... No, muita kysymyksiä ei näytä olevan. Joten kiitokset molemmille ministereille puolen vuoden ajan. Ja nyt sitten toivotamme tervetulleeksi kaksi seuraavaa ministeriä. Uh, well, uh, next ministers in front of us. Uh... Seuraavat ministerit. Ministeri Kasimir Valtsev, joka on koulutus- ja tiedeministeri. Pyydän molempia ministereitä istuutumaan. Hello. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let me, let me present... No niin, hyvät naiset ja herrat, esittelen vielä kerran uudelleen. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin teille molemmille. Ministeri Karanikolov, joka on vastuussa siis eh, talousasioista. Meille se merkitsee teo. Ja sitten ministeri Valtsev, joka vastaa siis koulutuksesta ja tieteestä. Meidän näkökulmastamme se merkitsee hyvin tärkeää alaa, nimittäin tutkimusta. Seitsemäs, seitsemisen minuuttia, ei ainakaan enempää kuin kymmenen minuuttia alustukseksi. Ja jos se ministeri Karanikolov aloittaa ja sen jälkeen sitten Valchev jatkaa ja sen jälkeen avaamme sitten molemmista aiheista keskustelun. Ministeri Karanikolov, olkaa hyvä. Европа, ekonomikata, и в 2018 kehityskuluista ja kehityksistä. Täytyy huomioida nämä systemaattiset ongelmat, joita globaali talouskriisi synnytti, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada aikaan uudistuksia. Meidän täytyy saada myös modernit eh, yritykset eh, kohtavat koko ajan uusia haasteita, jotka vaikuttavat myös taloudellisiin suhteisiin. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös ne esteet, joita vielä on olemassa, jotka estävät tätä eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Sen vuoksi meidän täytyy, ja otimme nyt puheenjohtajuuden hyvin tärkeään aikaan unionissa. On aika, että me äh, pistämme pyörät pyörimään. Me olemme tietoisia siitä, että kuusi kuukautta ei toki riitä, se ei ole tarpeeksi pitkä, mutta vakuuttuneina eurooppalaisina haluaisimme tähän mennessä. Ja ottamalla huomioon myös ihan yleiset politiikan alat ja ratkaisut, joita me kykenemme tarjoamaan Euroopan kansalaisille. Me olemme realistisia. Me olemme tietoisia vahvuuksistamme ja heikkouksistamme ja aiomme olla rehellinen välittäminen on sen, että MEPit ovat nämä suoraan kansalaisten valitsemat edustajat. Me tulemme työskentelemään jatkuvuuden hengessä, koska meidän menestyksemme ovat yhteisten ponnisteluiden seurausta. Tulin tänne keskustelissa on samanmielisiä ihmisiä. Sanon sen, koska te olette tehneet hyvin paljon EUn teollisuuspolitiikan kehittämiseksi ihan yleensäkin jo me omalta osaltamme työskentelemme, jotta voisimme parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Ja me tulemme laskemaan mission ensimmäinen kattava tiedonanto teollisuuspolitiikasta. Ja siinä katsotaan koko joukko erilaisia politiikan aloja, joiden tarkoitus on nimenomaan vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä. Nyt meidän täytyy saada vauhtia tähän lähestymistapaan ja työskennellä sen eteen, että saamme kattava ylläpitää samalla EUn kilpailukykyä. Tarvitsemme yhteistä teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu läheisempään koordinaatioon Euroopan ja kansallisten politiikan äh, linjojen välillä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on yhteinen pitkän, yhteiset pitkän aikavälin teollisuuden sen, että jotta me voisimme houkutella investointeja niin äh, teollisuuteemme, niin meillä täytyy olla ennustettavuutta myös pitkällä aikavälillä. Sen lisäksi globaalit äh, kumppanimme äh, ja kilpailijamme käyttävät jo tällaisia pitkän ajan innovaatiot ovat ehdottoman tärkeitä kestävälle kasvulle ja talouden lisäarvolle. Osaamisen ja tiedon kehittäminen taloussektorilla tulee parantamaan EUn kilpailukykyä. Meidän on keskityttävä innovaatioihin ja investointeihin, nimenomaan ihmis, inhimillisiin resurssiin, jotta voimme pitää täällä kaikkein pätevimmät ja innovoimat ihmiset, siis täällä Euroopassa kestävä kasvu ja vauraus on mahdollista vain jos me samalla syvennämme sisämarkkinoita, poistamme bisneksen yritys, yrittämisen esteitä, parannamme rahoitusta pk-yrityksille, parannamme markkinoille pääsyä kolmansissa maissa, teemme ammattikoulutuksesta parempaa, tehdä Euroopasta kilpailukykyistä. Jos me haluamme tänne high-tech-investointeja ja digitaalisia innovaatioita sekä uusia tuote nolla lähestymistapaan. Ja sen lisäksi me tulemme neuvoston kokouksissa kehittymään näihin asioihin toki, mutta työskentelemme myös sitten yksittäisten asioiden parissa. Neuvosto pitää hyvänä komission äh, start-up ja pk-yrityksille, startupseille ja kasvaville yrityksille, jotta voitaisiin kehittää kattava pitkän aikaa äh, palautetta äh, projekteista. Me seuraamme tarkkaan kehityskulkuja myös Euroopan avaruuspolitiikassa, Koperniku, me tulemme puhumaan siinä Euroopan avaruus te- teollisuuden. Haluamme äh, käynnistää neuvottelut äh, Euroopan parlamentin kanssa Euroopan puolustusteollisuudesta. Haluaisimme, että tämä aloite hyväksytään mahdollisimman nopeasti niin, että... Horisontti 2020 äh, puolivälitarkastelua ja puiteohjelmaa yhdeksän, joka osoittavat selvästi, että seuraavan puiteohjelman tulisi keski fuusion käyttämisen mahdollisuudet ihmiskunnan hyväksi. ITER on ennennäkemätön esimerkki tutkimusyhteistyötä, joka edistää globaalia taloutta ja tutkimusta ja joka kytkee yhteen EUn, Kiinan, Intian, Japanin, Korean, Venäjän ja Yhdysvaltojen intressejä. Olen hyvin erin johtajan professori Igon toimintaa, jolla hän pyrkii edistämään rakennustoimintaa ja myöskin hallinnoimaan kustannuksia. Odotan mielenkiinnolla samantasoista tukea myöskin eh, neuvostossa silloin, kun on kysymys siitä, että tehdään uuden Japanin, Yhdysvaltojen ja muiden kumppaneidemme kanssa. Ydinteknologia on asia, joka teille ja valtioille on tärkeä kysymys. On nopeasti ja joustavasti lainettava Euratomin ohjelma, joka koskee tutkimusta ja koulutusta, joka koski lausuntoa muutetusta asetuksesta, joka koskee Euratom-ohjelmaa, joka koskee nimenomaan koulutusta ja tutkimusta. Bulgaria tulee isänemään lukuisia tutkimus- ja innovaatiofoorumeita, ja minulla tulee maan ilo myöskin toivottaa teidät tervetulleet pitkän tähtäyksen kestävyyttä 23. maaliskuuta Sofiassa, tai meidän lippulaivakonferenssimme, joka keskittyy liittyy tutkimuksen ja innovaation vaikutuksiin, elintarvikkeiden tulevaisuuteen, terveen, terveeseen ruokavalioon, elintarvikeresurssien hyödyntämiseen ja johon osallistujia tulee. Kiitokset paljon teidän esityksestänne, ministerit. Ja nyt sitten lähdemme keskusteluun EPP-ryhmän nimissä, kollega. Kiitos ministerit vierailustanne. Minun kysymykseni on ministeri Valtseville puiteohjelmasta ja innovoinneista. Me arvostamme Bulgaria puheenjohtajavaltiona. Sillä on aivan kiireellistä, että käymme keskustelun innovaatiokuilusta Euroopassa. Tämä on parlamentin yksi pääpainopisteistä niin, että tämä innovaatiokuilu saadaan poistetuksi. Olen ollut yhdessä kollegoiden kanssa työstämässä tätä aihealuetta ja vuosikausia on tärkeää, että perehdytte hiljan tehtyyn STOA-tutkimukseen hieman syvällisemmin. Se käsittelee nimenomaan innovaatiokuilua. Jos todella haluatte päästä tuloksiin, mm, tässä kyseessä on jonkinlainen mm, valehtelijan pokeripeli. Eli ihmettelette miten voi olla, että 4 prosenttia rahasta ei ole varsinaisesti puututtu ja ongelma ratkaistu? Kysynkin, komission epäröinneistä mm, on epäröity, että jäsenvaltioissa tällä ohjelmalla ei pystyttäisiin puuttumaan jäsenvaltioiden tutkimusinfrastruktuurihaasteisiin. Suoraan sanottuna, missä määrin tällä ohjelmalla voitaisiin tilannetta parantaa? Parlamentti on valmis myöntämään, että äh, erikoisosaaminen tarkoittaa myös sitä, että huomioidaan johtajuus ja huomioidaan erilaiset ryhmittymät, jotka vaikuttavat tällä, että jäsenvaltiot to- toteuttaisivat tällaista huippuosaamisohjelmaa ja viitekohtana oli se sitten eurooppalainen tai kansainvälinen hanke. Rahat myönnettäisiin tällaiselle huippuyksikölle suoraan puiteohjelmasta. Tässä pitää kysymykset luonnollisesti, mutta myös institutionaaliset kysymykset ja nuorempien sukupolvien halukkuus. Kun ajatellaan suurta maata, kuten Bulgaria, kun käydään keskustelua tällaisista välineistä ja puiteohjelmasta yhdeksän, niin eikö pitää, Bulgariassa on myös käyty uudistuskeskustelua näistä aiheista. Kiitos kollegat huomioista. Sitten edustaja Martin, SND-ryhmän nimissä. Oui, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen viimeinen tällä vielä paikalla istumassa. No se on sitten jo toinen keskusteluja oikeastaan vain minulla nyt mielessäni tällä hetkellä. Nyt Bulgaria on puheenjohtajavaltio. Te totesitte painokkaasti ja voin yhtyä, arvoisa talousministeri, siihen, että haluatte parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Olen tästä tyytyväinen. Euroopan parlamentti tekee kovasti työtä. 2016 ja 2017 olemme saaneet valmiiksi tämän kinkkisen kysymyksen, joka liittyy kolmansien maiden asemaan, Kiinaan ja markkinatalousasemaan olemme tehostaneet kaupan suojavälineitämme. Esitin kollegallenne, joka jo poistui kysymyksen tästä aiheesta. Toivon, että vastaatte kysymykseeni. Bulgaria tänä vuonna järjestää seitsemännen Eh, kokouksen eh, ryhmittymässä 16 plus 1. Eli tässä täytyy muistaa ikään kuin tämä Trojan hevonen, jonka Kiinan investoinnit muodostavat Eurooppaan. Meillä on Euroopan unionissa tiettyjä sääntöjä, varmasti tunnette hyvin tutkimuksen, joka on käynnissä, joka perehtyy Budapest-Belgrad rautatieyhteyteen. Omassa maassanne olette allekirjoittaneet Kiinan kanssa periaatesopimuksen eh, vapakauppa-alueesta. Tässä 16 plus 1 ryhmittymässä. Me olemme tehneet kovasti työtä sen eteen, että meidän kilpailukykymme säilyisi niin, että kaikki voivat eh, taistella tasa-arvoisina. Mutta tämä vapakauppa-alue on sen vastaista, mitä me olemme tehneet. Te tiedätte oikein hyvin, että komissio on huolissaan aivan oikeutetusti ulkomaisista sijoituksista alueellamme ja on käynnistänyt yhteisön ulkopuolelta tulevien investointien tarkkailun kriittisillä aloilla, esimerkiksi liikennealalla, digitaalisella alalla ja niin edelleen. Esitetäänkin teille kysymyksen, mikä teidän asenteenne tulee olemaan puheenjohtajakaudella, kun tiedätte oikein hyvin, että komissio kenties tekee työtä teidän maanne etujen vastaisesti, ainakin tämä ryhmittymän 16 plus 1 etujen vastaiseksi on aika lailla ristiriitaista, kun otamme huomioon tämän 16 plus 1 ryhmittymän toiminnan. Voitteko toimia tässä uskottavasti? Sen, joka koskee investointeja tutkimukseen. Poliittinen keskustelu tästä aiheesta ja se pitäisikö investoinnit suunnata siihen, että saavutetaan huippuosaamista vain, vai alueellisia ovat ilmoittaneet, että heidänkin maissaan käydään samanlaista keskustelua. Olen vakuuttunut siitä, että puheenjohtajakautemme aikana me voimme käynnistää keskustelun seuraavasta tutkimuksen puitohjelmasta – ja erityisesti myöskin ja pitäisi laajentaa osallistuma, koska on myös niitä maita, jotka nyt ovat heikommin edustettuina. Ja myöskin pitäisi puuttua tällaisiin suljettuihin kerhoihin, joihin pitäisi päästä uusia osallistujia. Mutta katsotaan, mikä tulee olemaan ehdotus, jonka komissio tekee kesäkuussa. Me yhdistämme aiomme luoda todellista synergiaa rakennerahastojen ja puitoihman välillä, niin että voidaan saavuttaa voidaan saavuttaa suurempi vaikutus yhteiskunnassa. Tämä kaikki tulee riippumaan tietysti neuvoston johtopäätöksistä. Antamiseen ja pyrimme rakentamaan huippuosaamisen keskuksia. Aiomme myös rakentaa alueellista tutkimusverkostoa. Minulle ministerinä on tärkeää edistää huippuosaamista ja koulutusta – joka on monitieteellinen. Kiitoksia tuosta Stoan tekemästä selvityksestä. Tulemme käyttämään sitä perustana. Niitä saamme lisää tietoa, saamme lisää tietoa tästä asiasta. Kiitokset ministerit siitä, että vastasitte kysymyksiin. Joten toistan vielä kerran. Kiitokset oikein paljon molemmille ministereille läsnäolostanne siitä, että vastasitte kysymyksiin. Teollisuus, innovaatio, tutkimus, avaruus, PK-yritykset, nämä olivat ne tärkeimmät asiat. Aikana tämä tulee olemaan hyvin tärkeä puolivuotinen viimeinen täysi vuosi kolme ja puolen neljä vuoden aikana. Joten on välttämätöntä. Joten kiitokset oikein paljon jälleen kerran ja kaikkea hyvää Bulgarian puheenjohtajalle. Let us go to next topic. Commission... Mennäänpä seuraavaan asiaan. Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU numero 347 vuodelta 2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista. Toivottavasti ottaisin Katarina Sikovin, joka on komissiosta pääosaston johtaja, ja haluaisimme keskustella aiheesta kanssanne. Ja pyytäisimme teiltä tietoa. Komis, ITRE-valiokunta on kutsunut komission tänne esittelemään näitä delegoituja säädöksiä joita on hyväksytty yhteistä etua koskevista hankkeista. Yhteisen edun projektit ovat hyvin tärkeitä. Ne ovat avain infrastruktuuriprojekteja, varsinkin rajat ylittävät projektit, jotka liittyvät energiajärjestelmiin. Niiden avulla EU saavuttaa energiapolitiikkaa politiikkansa ja ilmastotavoitteensa, samoin kuin kestävää kehitystä kaikille kansalaisille ja pitkällä aikavälillä voidaan vähentää hiilen kuormitusta taloudelle. Joka, kaksi, joka toinen vuosi komissio laatii uuden luettelon näitä PCI-projekteja. Eli tämä kaikki tapahtuu parlamentin, val, parlamentin valvonnassa. Tämä delegoidut Äh, säädökset toimitettiin parlamentille tarkistettavaksi ja me pyysimme tähän äh, pidennystä tähän kahden kuukauden valvontajaksoon, jotta että voimme äh, kunnolla arvioida nämä lainsäädäntö asiakirjat. 27. maaliskuuta 2018 on määräaika, hyvät ystävät, esittää mitään vastalauseita. 26. tammikuuta 2018 kello 8 kello 12 on siis eh, ITRE-valiokunnan jäsenillä mahdollisuus esittää vastalauseita tähän delegoitun eh, säädökseen. No, olemme valmiita kuulemaan teitä nyt, eh, Rova Sikov. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Olkaa hyvä. Um, thank you very much, President Buzek. Tästä eteenpäin menestystarinoita täytäntöön panossa on jo koettu ten verkkojen politiikan osalta tämän vuoden loppuun mennessä ja mennessä. Suurin osa jäsenvaltioista, 24 jäsenvaltiota, eh, hoitaa 2022 kenties olemme tässä tilanteessa. Haasteet kuitenkin kasvavat johtaa siihen, että uusiutuvia energian lähteitä voidaan hyödyntää, siirtää sinne, missä niitä tarvitaan, missä niitä käytetään. Ja sitten viimeisen kauden sähköalan hankkeisiin. Meillä on kilpaileviakin hankkeita. Markkinat toimivat ja sitten markkinoit näkökulmasta ja lupa ei sitten myönnetäkään, niin kaikki on kuitenkin kunnossa. Eli yhteistä etua koskevat osalta. Luettelo ei ole mikään avustuslista. Me oletamme tämän kautta tai sitten Junckerin suunnitelman kautta. Niitä tuetaan ilman julkista rahoitusta. Esimerkiksi Baltian maat, Puola ja äh, Bulgaria esimerkiksi ovat tässä tilanteessa. Kaasuhankkeita on kriisin jälkeen valmisteltu. Ne ovat näin kypsy. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komission edustajaa siitä, että hän on täällä läsnä tänään. Ja Ritmi, jonkinnäköinen logiikka, joka komissiolla oli mielessään. Äh, no, ollakseni rehellinen, niin he sanoivat. Samoin kuin missä määrin indikaattorit on saavutettu. Te mainitsitte esimerkiksi turvallisuus 20 joka talvi. Tsekin tasavalta, Puola, minun kotimaani Romania, jossa talvi voi olla todella kova. Ja jos kuuteen tuntiin ei ole täysin. Juuri tällä hetkellä ei ole mitään ratkaisuja, jolla voitaisiin äh, rat- Juuri tällä hetkellä energiavarmuuden puute tietyille maille on valtava ongelma. Ja Bulga, Bulgaria, Roma. Tätä olisi pitänyt kyllä käsitellä ja lähestyä tätä asiaa paljon vakavammin. Energiavarmuus ei ole kysymys siitä, tykkääkö siitä. Yhdessä olisimme voineet työstää tätä projektiluetteloa alusta alkaen ja silloin me olisimme voineet eliminoida saman tien monet niistä kysymyksistä, joita syntyy siinä vaiheessa, kun Onko meillä strategia vai alistrategioita A, B, C? Pyydän nyt anteeksi näitä lukuisia keskusteluita, eh, kysymyksiä, mutta jos me olisimme käyneet tämän keskustelun aikaisemmin, niin jos katsotte hieman vasemmallekin aina välillä, minä huis, huiskuttelin täällä aivan epätoivoisena, eli hieman katsetta tännekaan. Meillä on lista, joka on laadittu. Voidaanko puhua nyt yhteistä etua koskevista hankkeista? Tämä on media, eli ei siellä validoida tätä listaa missään nimessä. Kyse ei ole 53, vaan yli 80 kaasuhankkeesta. Eli missä tä- ne valinnat, jotka me teemme, niiden tulisi olla yhteen sopivia niiden tavoitteiden kanssa, jotka olemme itsellemme määritelleet. Pariisin sopimus, COP21, Äh, Algerian kaasua Espanjassa sitten käytetään. Se on sadötyksen tuotosta ja kansalaisia. Ja mitä he ajattelevat? Eivät he ymmärrä kerta kaikkiaan tämän listan taustoja. Eli kuka teitä oikein tässä on neuvonut? Oletteko perehtynyt siihen, mitä paikalliset edustajat, kansalaisyhteiskunta haluavat? Mitä kansalaiset haluavat? Minä katson, että tässä brutaalisti, eli kuka hyötyy tästä rikoksesta? Uh, thank you very much. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Tuolta keskeltä tai oikealta puolelta. Joten oikea tasapaino täällä huoneessa ei tällä hetkellä ole, mutta äh, kun kaikki ovat läsnä, niin keskustelukin ehkä näyttää toiselta, mutta nyt kuitenkin olemme käynnistäneet keskustelun ja pyytäisin nyt komission edustajalta vastauksia. Thank you very much for the questions and, and Kiitokset kysymyksistä ja kommenteista. Käy lävitse nämä lävitse, mutta osa näistä, osa voi vastata, tälle yleiselläkin tasolla. Ensinnäkin tämä analyysi on tehty sellaisessa skenaariossa, jossa meidän tavoitteemme uudistuville ja energiatehokkuudelle tavoin, eli 30-30 tavoitteet, koska silloin me teimme, siinä tilanteessa teimme tämän Eli mitä tahansa analyysejä, joita me olemme tehneet, kautta. Energia, tehokkuus ja uudistuvien tavoitteet saavutetaan ja sen lisäksi kaikki EUn lainsäädännön lasketaan astuvan voimaan äh, ennemminkin aikaisemmin kuin myöhemmin. Eli tämä on se skenaario, äh, jonka valossa nämä kaikki projektit me teimme äh, näitä tarvearvioita, niin se viitataan näihin kolmeen pilariin, energia- ja ilmastopolitiikka, eli viedään sisämarkkinat äh, päätökseen, jossa katsotaan, mitä hintoja kansalaiset maksavat äh, kaasusta ja sähköstä. Ja jos näemme Euroopassa, silloin me näemme tarvetta tuoda alueelle kilpailua. Ja kilpailu tuo sitten hintoja alaspäin. Hinnan alennus oli mahdollinen ja näin äh, Klaipedan terminaali saatiin maksata takaisin hyvin nopeasti parissa vuodessa. Niin Kaakkois-Euroopassa ja Länsi-Euroopassa on äh, kilpailukykyiset äh, hinnat ja kustannussäästöt ovat noin neljä sähkölaskut. Eli siis sisämarkkinat ensin ja hintojen eroavuudet erityisesti kaasusektorilla. Ja sitten ja varmuus merkitsee sitä, että on vaihtoehtoja, joita ehkä ei käytetä muuta kuin silloin, jos tilanne on kriittinen. Joten se ei lainkaan tarkoita sitä, että sen vuoksi kulutus kahtuvan on, että kaasu verkko on saatu rakennettua 2020 mennessä. Samanaikaisesti sähkötarpeet. Sitten vielä täällä näitä yksityiskohtaisempia kommentteja. En minä voi sitoa komission jäsenenillä. Se vuoropuhelu, jota käymme eri osapuolten kanssa, siirtyminen yhteen ja niin edelleen. Meidän täytyy varmistaa, että 2030 tavoitteet saavutetaan, valot päällä ja kodit ovat lämpöisiä. Et huomioimme tämän että energiatehokkuus ja uudistuvat voivat tuoda mukanaan tämän 30 prosentin tavoitteen. Sen lisäksi meillä on myös tehty kustannushyötyanalyysi ja samalla myös ympäristövaikutu lähestymistapa on pidetty johdonmukaisena ja tällaisia ryhmittämisiä on koko ajan tapahtunut. Ja sen vuoksi on myös tehtävä Euroopassa ja prioriteettia tulisi jatkossa enemmän siirtää sähkön suuntaan. Mitä tulee kilpaileviin projekteihin, niin jakelu halvempaa sähköä tai kaasua markkinoille. Ja silloin yksi projekti saattaa riittää. Mutta me palaamme aina tähän luetteloon kahden vuoden välein ja jokainen projekti jos kustannus, on tapahtunut kustannusnousuja, niin jokainen projekti käydään lävitse uudelleen, koska niin jos tämä projekti on muuttunut, niin voi olla, että se ei yhteiskunnallisesta näkökulmasta enää olekaan valittavissa uudelleen tälle luetta, tähän luetteloon. Usein ovat käytössä 2, 30, jopa 60 vuotta. Totta. Mutta se, mitä markkinoiden täytyy arvioida, ja markkinathan useimmiten maksavat myös näistä investoinneista, niin markkinoiden pitää tätä tarvitaan tätä projektia seuraavaksi 10-80 vuodeksi sitten toteutetaan ja jos taas tulee sellainen kysymys, että heidän täytyy, tai tämä projekti on käynnissä 40 vuotta ennen kuin sitä tulee voittoa, niin silloin se herättää jo kysymyksiä. Mitä tulee yritysten intressavalvonta on säätelijöillä, samoin kuin ASER-virastolla ja komissiolla ja alueellisilla ryhmillä, joten siis niillä ei ole mitään päätöksentekovaltaa, niitä kyseenalaistetaan. Ja nyt, joten en usko, että tähän liittyy mitään ongelmaa, että yritysintressit estäisivät tätä järjestelmää toimimasta hyvällä tavalla. Ja sitten ehkäpä vielä lopuksi EU:ssa ovat meidän, meidän työmme jäseniä ne ovat hyvin tärkeitä jäseniä, koska ne ovat juuri niitä, jotka ottavat huomioon yhteiskunnallisen intressin kansainvälisissä puitteissa ja ne toimivat vain toimijoita tässä paikallisessa toiminnassa. Ja sitten on tiettyjä projekteja, jotka ehkäpä eivät tuo etuja mukanaan yhdelle maalle, vaan naapurimaalle. Ja tätä me tarkastelemme myös tässä. Eli me katsomme asioita myös kattavasti Eurooppuus ja uudistuvat energialähteet. Ja, ja kaikki nämä tavoitteet on toteutettava tässä puitteissa. Ja rahoittu Euroopan tason suunnittelu, alueellinen yhteistyö ja säätelijöiden osallistuminen puolelle. Meidän pitäisi olla poliittisesti kohtuullisempia No, meillä on tässä nyt muutama minuutti aikaa. Heiluttakaa kättänne. No, no, no, no, please stay, stay with us. Well. Heiluttakaa kättänne. No, no, no, no, no, please stay, stay with us. Well, it's a picture, that's a picture, that's a picture. The most important part just starts kaikkein tärkein osa alkaa nyt ikävä, että teidän pitää jättää meidät. Haluaisin kiittää sydämellisesti tästä esityksestä. Parlamentti on aina, siis on aina mielenkiintoa nähdä, missä painopisteet ovat. Ja tällä hetkellä on hyvä hiukan täsmällisemmin katsoa, miten rajat ylittävät toimet tulevaisuudessa kehittyvät. Katsotaan, että meidän pitää toimia tässä tasavertaisina sisäpuolella ja ulkopuolella. Ja tärkeää on, että energian peruskirja on aina perustana, Energy Charter, koska se on sellainen, että kaikki osapuolet voivat puitteet ovat delegoidussa asetuksessa. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Haluan kiittää tästä että nämä yksittäiset hankkeet, joista olemme keskustelleet kymmenen vuoden ajan, on Karel von Miet ensimmäisiä esityksiä teki, hän, hän, hän aikaisemmin tulevat luetteloon tai miten joutuvat luettelolta pois ja myöskin tiedot siitä, miten eri sektorit, sähkökaasu, jos tämäkin avoimemmin etu, etukäteen voitaisiin keskustella kuin äh, Amerikan Amerikan tuotanto otti yliotteen asiasta, yli 6000 yritystä teki vararikon, koska hinta kokonaisuudessaan laski. Näytti, missä on aukkoja, joten on yhteinen etu. Se on minusta täysin kiistatonta. Vaikeampi tilanne on sähkömarkkinoilla, siksi emme voi tuulivoimasähköä, jota me voi siirtää sinne, missä käytettäisiin sähköä, niin että kymmenen vuotta sitten Saksa maksoi Alankomaille siitä, että ovat kiistanalaisia esimerkiksi yksityiset investoinnit kaasusektorille, jotka eivät ole teidän listalle mukaan ollenkaan, kuten esimerkiksi Nord Stream 2. Se on minusta järkevää. If I may propose all of you. Kiitos. Ehdottaisin, että viimeinen puhuja on vielä Benito Siluola ja sen jälkeen se on teidän vuoronne. Yeah. Thank you very much. Uh, I mean... Kiitos. Nyt keskustelu toden teolla käynnistyy. Hän varmasti on iloinen, kun voi varhaisemmassa vaiheessa tätä prosessia keskustella teidän kanssanne. Kokemukset liikennealalta aikoinaan. Meillä on siis kokemuksia Euroopassa kovastikin, joita tätä prosessia ja Ensoa. Tärkeää on pitää mielessä että joka ehdottaisi energia-alan hanketta. Minusta tämä olisi aika dramaattinen tilanne, jos tähän jouduttaisiin. Minun mielestäni sul, suljettujen ovien takana ne eivät ole näitä hankkeita arvioimassa, vaan hyvin säännellyssä ympäristöä myös omalta osaltaan, että me arvioimme yhteisen edun mahdollisimman kunnianhimoisten skenaarioiden pohja. Tarkoitus on käyttää kaikista kunnianhimoisimpia skenaarioita silloin, kun arvioimme hankkeita. No sitten hankkeiden määrästä 95, niin todennäköisesti sitten ensimmäisellä listalla olisi ollut yli kaksi, lähemmäs 200 hanketta. Eli tätä tarkoitin johdonmukaisuudella. Kiitos. Tämä oli hieno keskustelu yritän tässä ylläpitää tasapainoa valiokunnassamme. Ja on aina parempi käyttää kaasua kuin öljyä tai hiiltä. Se oli myös tärkein syy, että kä- käynnisti. Se on mahdotonta. Yritän tässä nyt vain pitää oikeanlaista tasapainoa kaikissa keskustelussa, koska kun kysytään tuollaisia peruskysymyksiä, mit, miten me saavutamme Pariisin tavoitteet, niin voin hyvin yksinkertaisesti sanoa, mielu ilman kaasua, se on tällä hetkellä hyvin hankalaa. Meidän pitäisi kulkea kohti energian varastointijärjestelmää, me tarvitsemme sitä. Ja ilman parempia Äh, energiavarastointia, sähkövarastointia. Meidän on hyvin vaikea päästä. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Tämä oli hieno keskustelu. Hienoa. Vuoden kuluttua meillä on Eurooppa-vaalit, muistakaa. En tiedä, mitä poliittista ryhmää te sitten kannattaisitte. Nehän ovat kaikki... Next point feedback from ongoing negotiations. Markkinaviranomaiset. Eh, eh, Tosinovski on paikalla. Ensin haluaisin kuitenkin antaa puheenvuoron Del Castiolle kommunikaatiokoodeista. Olkaa hyvä. Kiitos. Seuraava on ensimmäinen helmikuuta ensimmäinen Bulgarian puheenjohtajakaudella. Pohjimmiltaan, mitä olemme nyt tehneet, joka kerta on ollut pyrkiä olemaan mahdollisimman... Nyt yritämme etsiä ensimmäinen helmikuuta neuvottelussa Bulgarian johdolla, että voimmeko jatkaa niin, että voisimme päästä sopimukseen kohdista, jotka ovat kiistanalaisia, mutta jotka eivät todellisuutta, että saisimme päätökseen taajuusosuuden toisessa kolmikantaneuvottelussa Bulgarian kanssa on, että pidetään kiinni tästä aikataulusta ja pyritään saamaan asia päätökseen huhtikuun loppuun mennessä. Kukivat tätä asiaa, joten viesti on erittäin voimakas parlamentista. Minä toivon, että se on hyödyksi neuvotteluissa, mutta tänä iltapäivällä todellakin me saatoimme ministeriltä kuulla, miten siitä, että he ovat tukeneet tässä prosessissa. Ja haluan myöskin kiittää sihteeristöä. Very, very much. Ja nyt sitten äh, Tosinowski Berek eh, asetus. Berek a kód je skutečně velmi úzce provázán, proto my se s, s Pilar... Kiitos. Berek liittyy läheisesti Pilarin käsittelemään aiheeseen ja sen takia pyrimmekin pitämään teknisen aikataulutuksen linjassa näissä aiheissa. Tämän takia olemme myös tätä koodi kolmikanta tilannetta seuranneet. Neuvoston linja on hyvin samankaltainen kuin parlamentin linja. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme kaksinaisen rakenteen Berekiin. Komissio on ilmaissut tiettyä pettymystä oikeastaan tämän kannanoton takia komissio haluaisi pitää kiinni nykyisestä rakenteesta. Suurin osa ryhmistä parlamentissa on kuitenkin jo sopinut kannasta ja myös valiokunta on näin sopinut. Nyt on tarkoitus löytää yhteinen lähestymistapa, yhteinen kanta – Kysymys kuuluukin, tehdäänkö nyt tiettyjä päätöksiä koodista, jotka voitaisiin sisällyttää verekin, jos siis muutoksia tehdään? Avoimia kysymyksiä liittyy vielä delegoituihin säädöksiin. Niitä Tehdään siis koodista ja ne siirretään sitten peräkin käsiteltäväksi. Ja sitten mahdollisten toimivaltaisten viranomaisten rooli. Me olemme valmiita käymään neuvotteluja vielä uudessa kolmikannassa. Ja olettaisimme, että viimeinen kolmikanta järjestetään huhtikuun lopussa. Näin pysyisimme myös linjassa aikataulun näkökulmasta koodiaiheen suhteen. Haluan kiittää avustajia, virkamiehiä teknisestä avusta. Yritämme käyttää käytettävissä olevan ajan hyödyksemme mahdollisuuksien mukaan niin, että saisimme asioita etenemään. Haluan kiittää myös Pilaria hänen yhteistyöstään. Haluaisimme todella pitää tästä johdonmukaisesti.